Näinä päivinä olette puhuneet paljon Euroopan parlamentin roolin kunnioittamisesta. Se on demokratian ydin. Mutta on selvää, että asiat toimivat vain, jos kaikki kunnioittavat järjestelmää. Te puhuitte muun muassa tasa-arvosta ja siitä, kuinka tärkeää on, että komission johtoon saadaan nainen. No, kun ajatellaan, mitä eilen parlamentissa tapahtui, äh, eilen äh, toinen äh, nainen esiintyi täällä, jota ei valittu puheenjohtajaksi. Ja muistuttaisin teitä siitä, että että joskus vaikuttaa siltä, että kun puhutaan sääntöjen noudattamisesta, niin ollaan tekopyhiä. Öö, täällä on jätetty valitsemasta ihmisiä, ei ole kunnioitettu Dontin järjestelmää ja kukaan ei siihen puutu me kuuntelimme tai, tai me äh, luimme erittäin äh, kiinnostuneina äh, kirjettänne, äh, sen, sitä kirjettä, jonka olette kirjoittanut parlamentille, ja siksi oli kiintoisaa kuulla, mitä puhuitte. Äh, kuuntelimme kiinnostuneena sitä, mitä puhuitte äh, tänään. Te puhuitte oikeuksista, oikeusvaltio, mekanismista, Mutta jos ajatellaan, mitä viimeksi kuluneiden viimein vuoden aikana on tapahtunut, ja kun ajatellaan, mitä Timmermans on tehnyt, niin emme ole kyllä saaneet kauheasti selkeyttä tähän ää, ää, oikeusvaltiomekanismiin ja siihen, miten se toimisi. Me olemme puhuneet myös paljon ilmastonmuutoksesta. Te puhuitte hyvin myönteisesti ilmastonmuutoksesta, puhuitte tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tai taakkaa äh, kestävien investointien äh, pankista, mutta tässäkin äh, kohtaa tavallaan maa, ohitetaan maali. Ette kerro, miten tämä kaikki tote, voidaan toteuttaa. Kaikki on vähän epäselvää. Te haluatte ää, muut muuttaa muun muassa ilmastotavoitteita, puhutte 50 prosentista tai 55 prosentista. Tässä oli monia aie julkilausumia, julkilausumia hyvistä aikeista, jotka liittyvät esimerkiksi hiilen käytön vähentämiseen ja niin edespäin. Samoin puhuitte sosiaalisista yhteiskunnallisista aiheista. Niistähän puhutaan usein, innostuneesti on puhuttu esimerkiksi siitä, että kaikilla pitäisi olla minimipalkka ja kaikille nuorille pitäisi antaa työpaikka, mutta mis, miten yksittäiset jäsenvaltiot saavat resurssit kaiken tämän toteuttamiseen? Ja sitten vielä maahanmuutosta. Te sanoitte, e, kerroitte hienoista kokemuksista siitä, kuinka pakolainen oli tullut Saksaan, ja tämä oli tosi hieno ja kiintoisa ja kaunis tarina, mutta mutta näin ei ole kaikkien kohdalla. Monet maahanmuuttajat ovat laittomia maahanmuuttajia. Ja tästäkin asiasta pitäisi puhua selkein sanoin, koska nämä asiat ovat meidän parlamentaarikkojen kannalta vakavia asioita. Jos jos ajatellaan vaikkapa Italian tilannetta, meillä on paljon laittomia maahanmuuttajia, jotka ovat aiheuttaneet meille erilaisia ongelmia. Olisi hyvä, jos näistä asioista puhuttaisiin selkeästi. Pitäisi olla selkeät menettelyt ja selkeitä ehdotuksia, joiden perusteella voisimme käydä todellista keskustelua näistäkin asioista. Kiitoksia ja seuraavaksi Shirdevan, olkaa hyvä. Leila Paro. Kiitos puhemies. Arvoisa Rova von der Leyen, paljon puhuttiin eurooppalaisista kansalaisista viime päivät. Olen saanut satoja eli tuhansia sähköpostia, niin kuin moni muukin kollega, jossa puhutaan ehdokkuudestanne. Haluaisin nyt myös siterata erästä sähköpostia. Siinä lukee, että äänestäjänä odotan, että parlamentti – valitsee yhden kärkiehdokkaan komission puheenjohtajaksi. Ja tämä naispuolinen äänestäjä sähköpostissaan sitten puhuu siitä, että jos valittaisiin puolustusministeri komission puheenjohtajaksi, niin minusta se olisi päätös, jolla olisi vakavia vaikutuksia ja se osoittaisi, että EU on menossa kohti militarisoitumista muun muassa. Näin hän sanoi sähköpostissaan. No, tässä voidaan kritisoida tuota menettelyä, mutta myös sisältöjä ja haluaisin puhua viime viikon tapaamisesta. Me olitte vasemmistoryhmässä ja esittelitte ideoistanne ja visioistanne ajatellen eurooppalaista tulevaisuutta. Ja tässä oli selväksi, että meidän visiomme poikkeaa teidän visiostanne. Haluaisin perustella asian ainoana ryhmänä tässä parlamentissa. Me vastustamme säästöpolitiikan jatkamista. Jos te nyt puhutte Euroopan tulevaisuudesta, niin kyllä teidän pitää viimeinkin tuo väärä uusliberalistinen ideologia hylätä. Säästöpolitiikka, kollegat, ei ole johtanut siihen, että esimerkiksi oltaisiin tervehdytetty pankkia, vaan se on siihen, että julkiset investoinnit ovat estyneet, ei ole koulutukseen eikä terveydenhuoltoon enää investoitu ja ei ole voitu torjua ilmastonmuutostakaan tehokkaasti. Ja johtoajatuksena tässä politiikassa pitäisi olla kansalaiset koko EU-ssa. Rova von der Leyen, jos haluaa torjua ilmastonmuutosta, niin sitä pitää toimia heti. Ja jos haluaa muuttaa talouden rakenteita, niin pitää nyt investoida. Ja jos haluaa sosiaalista turvaa taata EU-ssa, niin silloinkin pitää heti lopettaa tuo vääränlainen säästöpolitiikka. 113 miljoonaa ihmistä viralliset luvut komission 113 miljoonaa ihmistä elää EU-ssa köyhyydessä tai köyhyys koskettaa heitä. Ja tässä odotan komission puheenjohtaja ehdokkaalta enemmän kuin tällaista sananhelinää. Odotan, että sanotte täällä, että kyllä, ymmärrän, että tarvitsemme sosiaalista toimintaa eu puolesta. Minun tavoitteeni on, että viiden vuoden kuluttua kukaan eurooppalainen tuli miltä alueelta tahansa – enää äh, köyhä, vaan voi elää ihmisarvoista elämää. Ja tähän tarvitaan tietysti taloudellisia resursseja, mutta pysytte hyvin epäselvänä veropolitiikassa. Odotan komission ehdokkaalta tahtoa myös taistella suurituksen vastaan ja sanoa, että kyllä haluan lopettaa verotuksellisen polkumyynnin ja veroparatiisit pitää sulkea myös Euroopassa ja haluan että oikeudenmukaisesti verotetaan suurkonserneita ja että on verotuksellista oikeudenmukaisuutta enemmän. On Ja nyt puhutaan siitä, että investoidaan miljardeja Euroopan puolustukseen. Teitte tämän selväksi. Tämä on siis rahaa, joka menee pois terveydenhuollolta, koulutukselta ynnä muulta. Ja se ei sitten mene kansainväliseksi, vaan nykyaikaisiin asejärjestelmiin. No, jokuhan täällä unelmoi jo jopa avaruusarmeijasta, minusta kyse on painajaisista, mutta tämän tavoitehan on selvä, että Eurooppa militarisoituu ja ulkopolitiikka militarisoituu ja vasemmistoryhmänä me vastustamme tätä vankasti. Haluamme, että on Euroopan strategia, jolla vahvistetaan diplomaattisia konfliktiratkaisuja. Ensimmäinen askel meistä olisi se, että olisi kansainvälinen konferenssi, jossa puhuttaisiin aseista riisunnasta. Ja lopuksi Euroopan ulkorajat ovat tappavimmat rajat koko maailmassa tällä hetkellä. Ja minusta tämä on poliittinen konkurssi että Välimerellä joka päivä ihmisiä kuolee, kun taas ne, jotka puolustavat ihmisoikeuksia tietyissä jäsenvaltiossa, joutuvat oikeuden eteen von der Leyen kuuntelin tarkkaan, mitä sanotte tästä että Tulemme katsomaan tarkkaan, millaista politiikkaa että panna täytäntöön tältä osin, mutta tämän tullut selväksi, että meidän suunnitelma Euroopan tulostaiteilleen jossa otetaan huomioon ilmasto-oikeudenmukaisuus ja rahmanen Eurooppa. No se poikkeaa kyllä teidän versiostanne. Senpä takia emme tule valitettavasti äänestämään puolestanne tänään. Kiitos. Kiitoksia kova, kovasti. Seuraavaksi Farage. Minuutti. Ja. Puolitoista. Niin, voi olla, että puhun täällä huoneen takapuolelta, mutta kuten viimeksi ennakoin, niin Euroopan unionin vaaleissa Brexit-puolue oli kyllä etulinjassa ja massiivisia voittajia. Ja minä tulen täältä paikasta, puhun paikasta, joka on nöyrytetty. Euroopan neuvosto on tehnyt tästä parlamentista impotentin. Teillä olisi todellista valtaa, jos päättisitte käyttää sitä. No, tänään... Öö, öö, kun kuuntelemme van der Leyenia, niin näyttää, kuulostaa siltä, niin kuin Euroopan unioni haluaisi ottaa kontrollin joka ikisestä elämämme ulottuvuudesta. Hän haluaa äh, mm, rakentaa ää, äh, epädemokraattisen, vanhanaikaisen kommunismin muodon, joka tekee äh, kansallisi, vie, vie kansallisilta parlamenteilta voi, voiman, jossa valtio kontrolloi kaikkea, jossa kansallisvaltioiden parlamenteilla ei kohta enää ole mitään merkitystä. Täytyy sanoa tästä omasta näkökulmasta, että joilla jollain tavoilla olen aika tyytyväinen, koska te juuri eh, saitte Brexitin kuulostamaan paljon suositummalta eh, UKssa. Luojan kiitos, me olemme lähdössä. Mutta eh, kun ajatellaan puolustusta, niin tähän tulee kiinnittää huomiota. Tämä nainen haluaa fanaattisesti rakentaa eurooppalaista armeijaa, mutta hän ei ole yksin. Sen jälkeen kun se on te valmis, niin Natolla ei enää tule olemaan mitään relevanssia Euroopassa. Eikä, täytyy, eikä pidä unohtaa myöskään Macronia, joka Ranskan itsenäisyyspäivänä seisoi avoautossaan. Hienot eurooppalaiset joukot olivat hänen taustallaan. Tämä kuva näytti ikään kuin päivitettyltä Napoleon versiolta. Älkää epäiltökkä, epä, Viiden vuoden kuluttua nämä ihmiset ja Euroopan puolustusunioni ovat valmiit. Ja mitä on puolustettavana? sitä, mitä voidaan puolustaa, sen, sitä vastaan voidaan myös hyökätä, eikä tällä Euroopan parlamentilla ole mitään kontrollia. Jos äänestämme tätä nimitystä vastaan, niin se on todellinen. Ja nyt puheen, puhemies keskeyttää. Ja adesso, äh, un... Seuraavaksi Rova von der Leyen saa vastata poliittisten ryhmien puheenjohtajien kysymyksiin. Kiitos puhemies. No rehellisesti sanottuna, kun nyt kuuntelin tuossa viimeistä puhujaa, niin se nyt vahvistaa, miten intensiivisesti haluamme tehdä yhteistyötä kollegan kanssa, mutta ollut kiitos eh, edustaja Farage, teidän puheenvuoronne ei enää tarvitse kuunnella jatkossa. Und das, das ist das Schöne. Ja se on hienoa tässä Euroopassa, tässä Euroopassa valtiot tekevät yhteistyötä vapaaehtoisesti. Kukaan ei ole heitä pakottanut tämän. Yhteisesti, yhdessä tiedämme, että olemme vahvempia yhdessä, että puolustamme arvoja yhdessä, jotka ovat meille tärkeitä ja jotka ovat tuoneet meidät yhteen. Maailman haasteet ovat niin suuret, ettei kukaan niitä voi voittaa yksin. Mutta jos teemme yhteistyötä, voimme saada aikaan tällaista pehmeää voimankäyttöä, vallankäyttöä, joka on hyvin eurooppalaisiin arvoihin perustuvaa ja joka vahvistaa meitä ja mahdollistaa myös sen, että tuollaista, turvallisuuden haasteet voidaan voittaa. Meidän pitää taistella lastemme puolesta myös. Sen takia haluaisin palata näihin aiheisiin. Sosiaalinen markkinatalous, eurooppalainen saavutus on juuri se, että on yhdistetty vahva talous, mutta tiedämme, että kaikki yhdessä työskentelemme tässä puitteista sen takia. Tämän tuloksena pitää olla se, että ihmiset hyötyvät tästä. Sitä on sosiaalinen markkinatalous. Sen takia puhumme sosiaalista pilarista, jota neuvosto, parlamentti ja komissio ovat olleet päättämässä. Ja Näitä aiheita pitää kunnianhimoisesti työstää. Muuten tämä ei toimi. Ei meikin ole täydellisiä, mutta pitää pyrkiä parempaan. Pitää sosiaalisen yksittäisiä aiheita edistää myös vahvasti. Sen pitää olla ylin tavoitteemme. Ja kestävän kehityksen tavoitteet, ne ovat toki meille tärkeitä. Kun niistä puhutaan, niin no, nehän ovat kaikkien etujen mukaista. Me olemme kaikki ymmärtäneet, että kello käy, että aikaa on vähän, rajallinen määrä, että maapallo tarvitsee apua, että elämän perusta on tässä pelissä. Että tarvitaan ympäristöystävällistä toimintaa ja kestävää toimintaa. Senpä takia kestämyksen tavoitteet ovat kaikkien meidän etujen mukaista ja niitä pitää panna täytäntöön. Nyt tulee näihin kahteen askeleeseen, vaiheeseen, siellä olettekin, niin ne pitää käydä rinnakkain. Niin, totta kai tarvitaan voimakkaita muutoksia kotopuolessa Euroopan unionissa, mutta tiedämme, että pitää toimia rinnakkain, tarvitaan muutoksia myös koko maapallolla. Suurten toimijoidenkin pitää muuttaa toimintansa tässä. Eurooppa voi olla johtavassa roolissa – tässä Euroopan pitää olla johtavassa tehtävässä, jotta muutos saadaan aikaan. Pariisin ilmastosopimuksessa jo selvästi puhuttiin tuosta voimien yhdistämisestä. Pitää nyt palata siihen. Pitää myös tuota ilmapiiriä pystyä jatkamaan muuallakin. Tämä on yksi kiireisimmistä me Toinen suuri haaste on digitalisoituminen. Ja tässäkin tarvitaan yhteisiä voimia. Tässäkin tarvitaan toisaalta niitä toimijoita, jotka voivat digitalisoitumista tai digitalisoitumista ottaa huomioon taloudessamme tuomaan mahdollisuuksia, mutta toisaalta pitää ottaa huomioon myös sosiaalinen markkinatalous. Tarvitaan eettiset puitteet koko tälle aiheelle ajatellen muista keinoälyä, ajatellen kybertoimintaa, tarvitaan oikeapuitteiset toimenpiteet. Ja kyberturvallisuudessa pitää vahvistaa toimintaa Euroopan tasolla. Tiedämme, että monia riskejä on olemassa, joita voimme vain yhdessä voittaa. Riskit kohdistuvat talouteemme tai yhteiskunnalle, yhteiskuntaamme. Yksikään valtio ei yksin tähän pysty, vaan pelkästään yhdessä voimme tässä luoda turvaa Euroopalle, jonka Eurooppa on myös antanut sitten ihmiset digitalisaatiossa, no sehän on jaloin velvollisuutemme sosiaalisessa markkinataloudessa, että suojelun perusperiaatteet toteutuvat. Jos joku työskentelee, niin hän saa myös turvaa ajatelmusta työehtoja. Näitä pitää, nämä pitää myös sopeuttaa digitaalisuudellisessa ajatelmassa näitä pilvityöntekijöitä, cloud worker Miten tässä voidaan tuo turvan periaate varmentaa muun muassa? Nämä ovat kaikki tehtäviä, jotka haluamme yhdessä suorittaa. Sen takia, hyvät naiset ja herrat, kuuntelin suurella mielenkiinnolla. Voin vain sanoa, että herra Moitten, kun kuuntelin teitä, niin olen helpottunut, etten saa teiltä yhtään ääntä. Se on minulle. Täys, se, mitä sanoit, on täysin päinvastaista kuin mitä minä ajattelen. c'è una richiesta eh, una richiesta di intervento ai sensi del regolamento onorevole semsrott. Työjärjestyspuheenvuoro, herra Sejourne. Niin, liite 7 artikla 1. Taloudellisten sidonnaisuuksien paljastaminen artikla 2. Parmita tarkistaa, josko on olemassa eturistiriita. Ja minulla on ehdotus jo siitä, miltä tämä voisi näyttää että tässäpä tämä puheenvuoroni. Eh, sì, però il suo non è un appello, è un richiamo al regolamento, per cortesia, e quindi continuiamo con il dibattito. Tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro, joka perustuisi sääntöihin. Herra Gaspari, seuraavaksi kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, Euroopan kansanpuolue, Saksan kristillisdemokraatit lähtivät vaaleihin Manfred Weber kärkirkkana ja halusimme, että hänestä olisi tullut komission puheenjohtaja, mutta vaalien jälkeen tietyt ö, hallitukset vastustivat tätä sen jälkeen parlamentissa. Tietyt ryhmät eivät kuten viisi vuotta sitten olleet niin rohkeita, että olisivat kärkirkas menettelyä tukeneet. Näin olemme, olemme tyytyväisiä, että von der Leyen olette kuitenkin ehdokkaamme täällä osallissa. Ja teemme kaikkemme kello kuuteen mennessä, jotta saatte enemmistön taakseen, että teistä tulee komission puheenjohtaja. Toiseksi EU-ssa tilanne on hankala. Teillä on valtava työtaakka edessänne. Aina kun on ollut vaikeita aiheita viime vuosina, niin Euroopan parlamentti on pystynyt raja, ryhmärajat ylittävästi tekemään työtä. No, tietysti täällä on myös ääriliikkeitä, jotka eivät halua kehittää Eurooppaa, vaan tuhota, mutta kuitenkin pystymme Euroopan myönteisin voimin löytämään kompromisseja, jotta maan osa on saatu kehitettyä kansalaisten etujen nimissä. Sen takia pyyntöni ottakaa Euroopan parlamentti huomioon. Yli puolet Euroopasti äänesti, joten nähkää Euroopan parlamentin kumppanina, kun on kyse siitä, että pitää edistää Eurooppaa ja pitää estää jumiutumiset Euroopan unionin neuvostossa. Me olemme aina halunneet olla mukana kehittämässä EUta. Toivon, että myös jatkossa te johdatte tuota toimintaa kanssamme. Arvoisa edustaja Moitten, kuulimme tämän puheenvuoronne von der Leinia vastaan. Se oli hyvin vihamielinen. No, eilen, ette löytäneet enemmistöä omassa ryhmässänne, tai edes, että vois, ymmärrämme, että olet turhautuneet, koska teitä ei valittu Saksan ryhmän puheenjohtajaksi, mutta pyydän, että kohdistatte turhautumisenne johonkin muuhun kuin von der Leyenin. Kiitoksia, kaksi minuuttia, edustaja Gualtieri. Grazie, presidente. Signora... Kiitoksia, puhemies. Arvon, rouva von der Leyen, teidän nimityksenne kysymyksenne oli tulosta aika vaikeasta pattitilanteesta, joka osoitti, että neuvostossa ei pystytty löytämään enemmistöä yhdellekään Spitzen kandidaatille. Ja nyt on kyllä syytä ehkäpä tarkastella sääntöjä. Tässä on kyse eräänlaisesta haavasta jota on nyt syytä hoitaa, jotta Eurooppaan saadaan todellista demokratiaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että meidän ryhmämme ja muutkin ää, äh, aloittavat teidän kanssanne ohjelmallisen selkeän, selkeät neuvottelut ää, äh, jo, jotta voimme nou, samaan aikaan voida saada edistystä tässä asiassa. Tässä on kyse, tässä siis Spitsen kandidaatissa, tässä on kyse uudistuksesta, joka koskee myös e, kansalaisia. On tärkeää, että myös neuvosto toimii uskottavalla tavalla. Teidän kirjeessänne ryhmällemme ja puheessanne vastaatte myönteisesti moniin pyyntöihimme muun muassa kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, kestävyys, ilmasto, kaikki nämä edellyttävät enemmän julkisia investointeja. Tarvitaan myös enemmän joustavuutta, jotta voidaan taata kastavu, kasvu. Tarvitaan suojelua työttömille, lapsille yrityksille, pk-yrityksille tarvitaan uusia oikeuksia, uusi, ää, ähm, tarvitaan, tarvitaan äh, maahanmuuttoa varten käytäviä ja tarvitaan ää, ähm, turvapaikka, ää, äh, järjestelmän uudistusta ja niin edespäin. Tässä on paljon uudistustarpeita ja meidän täytyy määrätietoisesti toimia, jotta voimme toteuttaa nämä kaikki. Äh, Teidän kirjanne perusteella ja tämänpäiväisen puheenne perusteella vaikuttaa siltä, että olette hyvä puheenvuorokumppani meille ja puolustatte Eurooppaa. Minusta vaikuttaa siltä, että tämä on hyvä asia Euroopalle ja tämän perusteella myös tällaiset ultranationalistit ovat Euroopassamme epärelevantteja. Te tulette olemaan meille hyvä puheenvuorokumppani. Otatte huomioon meidän vaatimuksemme ja pyyntömme. Jos näistä puheistanne seuraa tekoja, niin jos näistä puheista ei seuraa tekoja, niin ette enää saa tukeamme. Mutta jos näistä seuraa konkreettisia tekoja, niin voitte luottaa siihen, että me olemme teidän yhteistyökumppanimme paremman Euroopan puolesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten edustaja Sejourne. Monsieur le Président, Madame. Kiitoksia, herra puhemies Rova von der Leyen. No, yksi minuutti on lyhyt aika. Puhun Ranskan puhe, Ranskan valtuuskunnan nimissä ja myös ryhmämme nimissä me tuemme teitä komission puheenjohtajaksi. Hieman erikoiset olivat nämä vaalit. Nationalistit olivat tässä rinnalla. Tuntuu siltä, että he olisivat täällä enemmistönä. No, te olette Euroopan myönteinen ja olette tehneet ehdotuksia täällä täysistuntosalissa. Ja myös kirje, kirjeessänne oli joitakin ehdotuksia, esimerkiksi hiilineutraaliuskysymys ja hiilivero, samoin kuin vähimmäispalkka, jotka olivat tärkeitä. Nämä olivat tärkeitä monille poliittisille ryhmille myös niille, jotka täällä täysistunnossa ovat Eurooppa-myönteisiä. Jos vielä jatketaan tässä eteenpäin, kauppasopimukset ja Pariisin sopimuksen ehdotukset, nämä ovat tärkeitä. Ja sitten hieman avoimempi viesti. Täällä täysistunnossa enemmistö on Eurooppa-myönteisiä mutta me tarvitsemme todella kaikki tätä hanketta varten. Ilmastopolitiikka on, on kaikista kiireisin asia. Se on aivan totta. Kun ajatellaan teidän ehdotuksianne, joita tänään olette esittänyt, niin ensimmäistä kertaa me kuulimme näitä tätä todellista ympäristösitoumusta täällä täysistuntosalissa. Ja tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan teidän ehdokkuuttanne ja vastuutanne. Ja kiitän teitä puolestanne. Kiitoksia. Seuraavaksi Kiikold. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Frau Ministerin... Rouva ministeri von der Leyen, tarjositte vihreää sopimusta Green Deal, mutta siinä ehkä puhutaan vihreästä, mutta sisältöä on hyvin vähän vihreältä kannalta. Maailmassa on kaksi suurta ympäristöhaastetta, ilmastohaaste ja sitten happikato. Ilmastokriisissä tämä parlamentti on sanonut, että meidän pitää 2030 mennessä vähentää 55 prosenttia tavoite. Te ette tänään selvittänyt tarkasti, että tulette tuota tavoitetta kantamaan kuitenkin tuo on se virstanpylväs, jota nuoret ihmiset vaativat tuvaksi ja jota tiede vaatii. Tarvitaan selvä kanta, miinus 55 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Ja toinen lajien sukupuuttoon kuoleminen. Ja minä kävin Hannoverissa laskemassa perhoslajien määrän ne ovat kutis, lajien määrä on vähentynyt, vähentynyt vahvasti. Ette puhuneet tästä mitään. Vaadimme selvää maatalouspolitiikkaa Euroopassa, joka suojelee viljelijöitä ja joka vähentää lajien kuolemisen. Teidän pitää nyt sitoutua tähän. Tarvitaan uutta maatalouspolitiikkaa Eurooppaan, joka suojelee ympäristöä ja ilmastoa ja, ja suojelee myös lajien sukupuuttoon kuolemiselta. Ja lopuksi vielä yksi asia. Euroopan ulkorajoilla ei riitä, että valitellaan välimeren Ja Kysymys kuuluu, oletteko valmis äh, antamaan Frontexille vankan mandaatin, jotta nämä kuolintapaukset välimerellä loppuvat. Teidän puheenne oli hyvä, sisällöt eivät ole tarpeeksi hyviä. Niin pyytäisin teitä kunnioittamaan puheaikoja, koska puheenvuoroja on tosiaankin paljon. Honorable. Seuraavaksi edustaja Zanni. Kiitoksia puhemies Arvon ministeri van der Leyen. Teidän puheenne oli puhe, joka ei yllättänyt. Se oli puhe, jollaisia olemme kuulleet useaan otteeseen tässä salissa täynnä lupauksia, mutta pidetäänkö ne teidän puheenne? Äh, sisälti asioita, joita olemme nähneet monta kertaa, monta kuulleet monta kertaa. Tässä halutaan saada tasapaino erilaisten intressien kesken. Toisaalta on vasemmisto, joka haluaa tiettyjä asioita ja sitten on oikeasta, joka haluaa hallitumpaa maahanmuuttoa ja niin edespäin. Ja, ja tosiaan vasemmiston lähestymistapa on vähemmän käytännöllinen, vaan ideologinen, joka perustuu syrjimättömyyteen ja niin edespäin. Tämä on suuri ongelma teidän mandaatissanne. Täytyy tuolla keskustassa päättää, haluaako taipua vasemmalle vai pikemminkin oikealle teidän täytyy joko kääntyä S- ja, D, S, S- ja D-ryhmän puoleen tai oikealle. Meillä on nyt edessämme kriisi, jolle ei näy loppua, kun puhutaan muun muassa maahanmuutosta. Te puhuitte siitä, kuinka tärkeää on pelastaa henkiä merellä ja niin edespäin. Se on tietysti ihan hyvä, mutta jos ajatellaan niitä eurooppalaisia, miljoonia eurooppalaisia, jotka ovat kärsineet tästä väärästä enemmistön politiikasta jo vuosia, niin no ajatellaanpa nyt vaikkapa äh, Kreikkaa. Äh, äh, se on kärsinyt suuresti siitä politiikasta, jota Eurooppa on halunnut sille sälyttää. Äh, te haluatte tietysti enemmistön, jotta voidaan viedä eteenpäin sitä muutosta, jota eurooppalaiset haluavat ja ilmaisivat sen äänestässään Euroopan vaaleissa. Mutta auttaako se, mitä me teemme, teitä hallitsemaan, tekemään niitä tärkeitä asioita, joita viiden vuoden aikana täytyy tehdä? Äh, muutos on tärkeä, mutta emmekä usko, että sen te- aikansaaminen on helppoa. En usko, että sen puolelle saadaan e, enemmistöä. Sanoisin kuitenkin, että äh, on tärkeää, että tämänkin, äh, salin tämänkin puolen äänillä täytyy olla merkitystä. Tämä parlamentti ja tämä, äh, tämä vaalikausi on saanut äh, oman mandaattinsa, jota haluamme viedä eteenpäin viiden vuoden aikana. Ja nyt puhemies keskeyttää. Seuraavaksi Chile, minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä von der Leyen. Täällä parlamentissa äh, politiikka varten tarvitaan joskus enemmistöä, mutta yhtä tärkeää on se, millaisia lupauksia annatte ja miten niihin vastataan. Te olette vastuussa nyt siitä, miten tässä kaikessa toimitaan ja millä tavalla kaikki tulevat olemaan tyytyväisiä. Viiden vuoden päästä nähdään taas. Minä en kuitenkaan nyt usko, että näin tulee olemaan. Miksi? Viime viikolla ryhmässämme sanoitte, että yksi tärkeimmistä periaatteista on toissijaisuusperiaate. No tänään Tämä ei kuitenkaan tullut esille. En usko, että tässä päästään lähemmäksi kansalaisia. En usko, että äh, enemmistö tulee, pystyy päättämään kaikesta ja silti pidetään suhteellisuusperiaatteesta kiinni, samoin kuin vähemmistöjen oikeuksista. Olen pahoillani, mutta puhuitte tänään eri tavalla kuin viikolla. Ferreira, One minute, please. Ferreira, minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies, rouva von der Leyen. Tässä on jo vuosikymmeniä menty eteenpäin ja en vain laajennettu eri maiden eriarvoisuutta. Ajatellaan nyt vaikka budjettialijäämiä. Miljoonien työntekijöiden elämä on vaikeutunut, työpaikkoja on menetetty, miesten ja naisten välinen tasa-arvo ei ole parantunut. Suuri pääoma on alistanut alleen sosiaaliset oikeudet. Yksityistäminen, yhteinen maatalouspolitiikka, militarismi, sotapolitiikka, ne polkevat jalkoihinsa oikeudenmukaisen Euroopan, sosiaalisen Euroopan, demokraattisen yhteistyön Euroopan. Tällaisesta konsensuksesta ei synny tarvittavaa Eurooppaa. Ja teidän valintanne johtaisi aivan samaan kuin mitä tähän asti on nähty. Meidän taistelumme tulee jatkumaan tulevien vuosien aikana. Mr. Son. Edustaja Sonnebor, minuutti. Half Puolitoista. Thanks. Kiitos. Arvoisa Rova von der Leyen, tervetuloa. Hienoa, että Euroopan demokratian demokratiassa en ole vähiten vakavasti, että Josep Borrell Euroopan korkeakouluinstituutin johtajan piti erota, koska hän ei ollut maininnut taloudellisista sidonnaisuuksista, taloudellisista sidonnaisuuksista sen takia. Ja hän, ja nyt häntä on ehdotettu korkeaksi edustajaksi. Sitten on Christine Lagarde, joka on juristi, jota on syytetty 400 miljoonan euron kääntämisestä, äh, kavaltamisesta. Ja häntä on nyt ehdotettu EKPn johtoon. Charles Michel, belgialainen äh, joka ei edes Belgiassa ole saanut aikaan toimivaa hallitusta. Hänestä pitäisi tulla nyt sitten neuvoston puheenjohtaja. Ja hänen pitäisi taistella tässä taloudellisten intressien meressä. Ja sitten te, Rova van der Leyen, Eurooppa-poliittisesti täysin kokematon Saksan ministeri, joka on vain kalliita konsultteja palkannut muun muassa, ja, te, ja joka ollut sodan päättymisen jälkeen mukana Saksan sotavoimien. No, tässä on toinen epäpätevyyksien paraati ja sitten Orbanin ja Pispuolueen ja Benito Salvinin kanssa olette lyömässä kättä päällä. Ei pitäisi antaa tässä von der Leyenille valtaa mielestäni. Kiitos. Deutsch, two minutes. Edustaja Deutsch, kaksi minuuttia. Tisztelt von der Leyen asszony, a néppárt magyar nemzeti delegációjának álláspontját három. Arvon eh, von der Leyen, haluaisin kertoa oman ryhmäni linjan lyhyesti. Uskon, että eh, von der Leyen eh, haluaa tehdä uurasta työtä esimerkiksi juuri ulkorajojen Ähm, valvonnan tehostamiseksi. Maahanmuuttohan on asia, joka uhkaa päivittäin meidän elämäntapaamme ja kansalaisten elämää. On erittäin tärkeää, että jatkossakin ää, äh, ponnistelemme niiden maiden auttamiseksi, jotka ovat UN rajamaita. Äh, perustamissopimuksessa sanotaan, että äh, Euroopan unionissa on kunnioitettava myös kansallisia identiteettejä. Ne ovat erittäin tärkeässä roolissa Euroopan unionissa. Viime vuosina vasemmisto ja monet ryhmät ovat korostaneet artiklaa 7, jonka mukaan joka, joka liittyy myös perussopimuksen artiklaan 4. On kuitenkin tärkeää, että me kunnioitamme jäsenvaltioiden suvereenisuutta ja perustuslakeja, kun puhutaan maataloudesta tai aluekehityksestä tai maaseudun kehityksestä, niin nämä asiat ovat erittäin tärkeitä alueille ja vähemmän kehittyneille jäsenvaltioille. Tarvitaan enemmän eurooppalaista yhteistyötä, aivan kuten artiklassa kolme kin sanotaan, on parannettavaa sosiaalista kohesiota ja alueellista kohesiota ja siksi toivoisimme, että Euroopan komassa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ei rankaisisi näitä edunsaajia, niitä jäsenvaltioita, jotka jotka hyötyisivät kohesiosta. Kaksi minuuttia, edustaja Dalli. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Tulevina vuosina, viitenä vuotena tarvitaan johtajuutta ja sellaista johtajaa, joka ei pidä asioita vain ennallaan. Me tarvitsemme kunnianhimoista, edistyksellistä ja muutoshaluista komissiota, 2050 mennessä voidaan tehdä Euroopasta hiilineutraali, mutta ja voitte sitoutua tähän mutta 2030 tavoitetta ajatellen teidän täytyy muistaa, että parlamentti vaati 55 prosentin 2030 vuoden tavoitetta, koska tämä on elinikäisen strategian ja Pariisin sopimuksen velvoitteiden mukaista. Te puhuitte myös päästökaupan laajentamista. Meri- ja ilmaliikenteen täytyy antaa oma panoksensa tähän mutta, tät, mutta kun ajatellaan CO2-standardiin liittyviä riskejä, niin tämä vaarantuu kovasti ja me olemme tehneet kovasti töitä asian eteen. Teidän ei pidä avata enää sovittuja CO2-standardeja. Meidän täytyy nähdä paljon enemmän ympäristöpolitiikkaa, meidän täytyy biodiversiteettistrategiaan sitoutua ja täytyy ymmärtää myös myrkyttömän ympäristöstrategian merkitys. Teollisuuspolitiikka, teollisuus 4.0 on äärimmäisen tärkeä. Siinä ei pidä keskittyä pelkästään digitalisaatioon ja automaatioon, vaan ottaa huomioon myös ekologiset kysymykset. Meillä täytyy olla politiikkaa, jossa otetaan huomioon nykyiset työntekijät, tulevat työntekijät ja myös opiskelijamme. Ja muutama sana vielä maahanmuutoista. Te puhuitte uudesta alusta tämän politiikan osalta. Yksi, tulen yhdestä eturintama valtiosta tässä mielessä Maltalta. No, solidaarisuus se ei saa olla pelkkä sana helinä, vaan meidän täytyy uudistaa Dublinin asetusta ja tehdä siitä todellisuutta. Tässä kysymys ei ole siitä, että vain muutamat maat yksin kantavat kaiken vastuun, niin kuin tänä päivänä tapahtuu. Me tarvitsemme politiikkaa, jolla muutetaan asioita, jos Eurooppa-aatetta halutaan viedä eteenpäin. Ja SFTnä tämä on sellaista politiikkaa, jota me haluamme viedä eteenpäin. Kiitos. Voden. Minuutiksi edustaja Voaden. Kiitos. Kuten monet kollegat RE-ryhmässä, minäkin mietin, pitäisikö tukea Rova von der Leyenia tänään. Järjestelmä, joka on meidän etemme, on rikki selkeästi, mutta miljoonat britit olivat äänestämässä, jotka uskovat EU-hun, jotka haluavat parasta mahdollista Eurooppaa, haluavat, että jäämme tänne olisimme hölmöjä, jos emme käyttäisi jokaisen tilaisuutta. Euroopan tarvitsee toimia eikä päättämättömyyttä. Mutta Ruva von der Leyen, kerron teille selvästi, että ääneni ei tule halvalla. Jos haluatte tuenita tänään, niin tämä on se hinta, jota minä pyydän teidän tuestanne. Teidän pitää uudistaa rikkinäistä järjestelmää, teidän pitää sitoutua todellisiin toimiin, eikä pelkästään sanahelinään, kun on kyse ilmastoa hätätilasta. Teidän pitää heti uudistaa Dublinin sopimuksia. Ja Ruva von der Leyen, hinta minusta on käyttää teidän vaikutusvaltavanne kaikissa pöydissä, jossa istutte, jotta sovitaan pitkästä jatkoista, jotta Britannia voi pysyä Euroopan perheessä mukana. Mr. Aik- Edustaja Eichhout, minuutti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ministeri van der Leyen. Kiitoksia puheestanne. Verrattuna kahden viikon takaiseen tämä on suuri edistysaskel, mutta saa meidät ihmettelemään, ke, ke, kenen puolesta me äänestämme. Niin moni asia on muuttunut, on niin paljon epäselvää, muun muassa ää, ilmastonmuutoksessa puhutte tästä miinus 50, miinus 55, mutta mitä EU todella laittaa pöydälle, kun 2020 joulukuussa Pariisissa taas neuvotellaan? Epäselvää. Puhutte biodiversiteettistrategiastanne, mutta ei sanaakaan maatalouspolitiikasta. Mitä aiotte tehdä tämänhetkisen YMP-uudistuksen suhteen? Entäpä sitten päästökauppa ja liikenne? Mitä tämä tarkoittaa? meidän pitää, kun ajatellaan sitä hiilen hintaa, joka pitää maksaa, jotta autosta tulee siistimpiä, niin ei riitä. Ihan selvää, että varmasti Saksan autoteollisuus tästä hyötyisi, mutta entäpä muut. Ja sitten oikeusvaltio, hienoja sanoja, mutta yksikin konkreettinen toimi. Tuetteko te Euroopan parlamenttia ja artikla 7 menettelyä Unkaria vastaan? Nyt on aika puhua konkreettisesti tästä asiasta. Edustaja B, minuutti. Madame der Leyen. Rouva von der Leyen, viisi vuotta sitten täällä täysistunnossa äh, Jean-Claude Juncker edeltäjänne äh, sanoi, että tämä on nyt viimeisen mahdollisuuden komissio. Muuten ollaan tässä tällaisen likvidaatiokomission johdossa. Tässä tarvitaan todellista eurooppalaista yhteistyötä Tässä nähdään, miten esimerkiksi EU-toimielimin on nimetetty korkeita johtajia ja suosittu tiettyjä poliittisia ryhmiä. Te itse tänään puhuitte vapaasta kaupasta ja siitä, miten tällä tuhotaan työpaikat ja ympäristö. Puhuitte yksimielisyyspäätöksen poistamisesta ja monikulttuurisuudesta, joka vaarantaa turvallisuutemme ja maidemme identiteetin. Libera- vasemmistoliberaalien ääni ei tule kaikkien näiden syiden takia olemaan teidän takananne. Edustaja Lundgren, minuutti. Tack. Fru von der Leyen. Kiitos. Rova von der Leyen. Usko Euroopan Yhdysvaltoihin, mikä on ristiriidassa jäsenvaltioiden kanssa, jotka uskovat siihen, että pitäisi päättää itse asioista Televisionen mukaan. Jäsenvaltiot menettäisivät siis paljon suvereniteettia tässä tulevassa Euroopassa. Ja maalaisjärki on se, mitä me haluamme, jotta jäsenvaltiot Euroopassa voi tehdä yhteistyötä keskenään ja vaihtaa ideoita keskenään. Poliittinen unioni ei saa tukea äänestäjiltä ja jäsenvaltiot haluavat pitää identiteettinsä ja kulttuurinsa ja historiansa. Kukin jäsenvaltio tulee puolustamaan omia etujaan ihan selvästi. Teidän pitää tukea jäsenvaltion asukkaita eikä omia etujanne ja kunnianhimojanne. Kuuntelin nyt puheenne tänä aamuna ja näin ollen on erittäin selvää minulle, että ette ole tehtävän tasolla. Tulen äänestämään teitä vastaan. Toivon, että koko talokin tekee. Minuutti edustaja Matias. Rova von der Leyen. Leyen. Te olette hyvin Eurooppa-henkinen ja äärioikeistolainen. Te olette esittäneet kompromisseja, mutta tässä aina hylätään kaikki se, mikä tälle parlamentille on tärkeää. Euroopan unioni tällä hetkellä, sen täytyy tehdä valintoja. Mitä teidän komissionne tulisi tekemään tämän asialta? Voimmeko me torjua todella ilmastonmuutosta, äh, hyödyttää planeettaamme vai toimitaanko tässä teollisuuden puolesta ja aseistautumisen puolesta? Millä tavalla tämän osalta valitsette? Miten julkiset palvelut, millä tavalla te aiotte puolustaa julkisia palveluja tai työntekijöiden oikeuksia? Vai aiotteko vain jatkaa työntekijöiden oikeuksien tuhoamista? Mitä aiotte puolustaa? Meidän täytyy vahvistaa rajavalvontaa, mutta mitä te aiotte tehdä? Meidän täytyy kuulla selviä valintoja, emme pelkästään halua tyhjiä lupauksia, jotka ovat vielä keskenään ristiriitaisia. Näistä syistä, näistä syistä johtuen me emme voi äänestää puolesta. Edustaja Begin. Grazie, signora. Kiitoksia puhemies. Arvon puhemies, arvoisa ehdokas naisena ja seitsemän lapsen äitinä olette nyt ensimmäinen naispuolinen ehdokas komission puheenjohtajaksi. Tämä on tietysti hieno uudistus, mutta minä toivon, että muutos ei pääty tähän. Ne hallitukset, jotka ovat tukeneet teidän nimitystänne, varmasti halusivat pätevän puheenjohtajan, mutta ennen kaikkea ää, tässä purettiin kokonaan se paketti, josta oli aiemmin, ää, jota oli aiemmin kaavailtu jos me haluamme täällä Euroopassa elää yhdessä, meidän täytyy myös kaikkien yhdessä päättää. Arvon, äh, Rova von der Leyen, ähm, on selvää, että mekin haluamme taata uuden maahanmuuttopakettiin minimipalkan kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ja lopultakin Euroopan parlamentin lainsäädäntöaloitteen. Cinco estelle liike haluaa tukea teidän ehdokkuuttanne, mutta joka ikinen päivä tulevien viiden vuoden aikana teidän täytyy osoittaa, että olette luottamuksen arvoisia. On tärkeää, että Uh, puolustamme myös, että voimme puolustaa Italian ja Euroopan kansalaisia sitten, kuten olemme aina tehneet. Euroopassa ei riitä, että on saksalainen tai ranskalainen tai italialainen tai espanjalainen. Täytyy osoittaa koko maailmalle, että Euroopan unioni on paljon enemmän kuin maidensa summa. Von der Leyen jos me Euroopan kansalaiset ansaitsevat muutoksen, emmekä saa tuottaa pettymystä. Two minutes, Mr. Kaksi minuuttia, edustaja González Pons. Kaikki tietävät, että se, miten neuvosto on kohdellut parlamenttia, ei ole ollut asianmukaista ja miten komission puheenjohtajaehdokas on valittu, mutta te kaikki tiedätte myös, että tämä on pahin mahdollinen hetki institutionaaliselle kriisille. Parlamentti ei voi antaa mahdollisuuksia tässä Euroopan vastaisille to- toimijoille. Neuvosto erehtyi, mutta parlamentti ei enää saa erehtyä. Parlamentin täytyy toimia oikein ja tämän vuoksi me luotamme teihin, koska maailmassa, joka on kriisissä ja kauppasodan kynnyksellä, Eurooppa ei voi jähmettyä. Te olette osoittanut puheellanne kunnioitusta Euroopan parlamenttia kohtaan ja sitoutunut demokratiaan. Te olette valmis vuoropuheluun ja haluatte rauhaa Euroopalle. Te uskotte Eurooppaan, joka ei tee eroa lännen ja idän, etelän ja pohjoisen välille. Euroopan, joka ei jätä ketään jälkeen. Teidän ehdokkuutenne vastaa Euroopan kansalaisten tahtoa. Me olemme yhtä mieltä kanssanne oikeusvaltioperiaatteesta ja perustuslakien ensisijaisuudesta. Tämän vuoksi me todella luotamme teihin, että te puolatte myös Euroopan yhtenäisyyttä ja Euroopan perustuslakia. Te olette ehdottoman sitoutunut esimerkillisellä tavalla ilmastonmuutospolitiikkaan. Te edistätte tänään, edustatte tänään Eurooppa-myönteisyyttä ja jos teitä vastaan äänestää, silloin äänestää myös Eurooppaa vastaan. Nyt on jo aika saada Euroopan komission johtoon nainen, rouva von der Leyen ja kaikki me, jotka uskomme miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon, Tänä nimenomaisena päivänä me emme voi olla käyttämättä tätä mahdollisuutta. Te voitte laskea meidän tukemme varan. Edustaja Moraes, kaksi minuuttia. Minister von... Ministeri von der Leyen. On syy siihen, miksi mainitsitte kaksi tärkeää aihetta, joita minun ryhmäni pitää tärkeinä. Dublinin prosessin uudelleen käynnistäminen ja tuki oikeusvaltioperiaatteen uudelle mekanismille. Ja tästä myös kiirin syysin on se, että nämä aiheet ovat tärkeitä, mutta sitten myös ilmastonmuutoksen, sosiaalisen pilarin ja niin edelleen. Mutta on aiheita, jotka ovat tärkeitä EUlle. Tiedämme, että kaikki tämä niin tästä syystä sanoitte oikeat sanat, sanoitte mitä haluamme kuulla, mutta kuulitte monelta jäseneltä. Meillä pitää olla konkreettisia ideoita myös näiden sanojen taustalla, joten Dublinin prosessia ajatellen tai maahanmuuttopaketti ajatellen, niin me molemmat tiedämme, että se vaatii määrä enemmistö äänestämisen jäsenvaltiossa neuvostossa, mutta mitään, mitenkään ei ole tässä edistytty. Ihmiset hukkuvat välimerellä. Tällaista liikkumattomuutta on. Tämän eteen voitte tehdä asioita. Mainitsitte määräenemmistö äänestyksen ulkosuudenasioissa, mutta ette maininneet sitä tässä kohtaa. Ja kansallisten kriminalisoiminen humanitaariset käytävät, kaikki nämä aiheet, niistä tarvitaan lisätietoja. Ja sitten vielä tukioikeusvaltioperiaatteelle. No tässä pitää taas nähdä yksityiskohtia nämä monivuotinen rahoituskehys, sanktiot, Unkari ja Puola. Mainitkaa nämä nimet, nimeltä, koska tässä on siitä, mitä meidän pitää tehdä, ei rikota Eurooppaa ja puhemies, jos voisi vielä sanoa. Olen britti, meppi. Ihmiset twiittävät tällä hetkellä, että haluatte jatkoaikaa. Kävi miten kävi ette sanoneet näin, sanoit, lähetitte meille kirjeen, sanoitte se melko selkeällä tavalla, että jos lisäaikaa tarvitaan, jos Britannia tarvitsee lisäaikaa, niin sitten se tarvitaan hyvät perusteet. Ja käsittelitte Brexit-kysymystä tässä pragmaattisesti ja kunnianarvoisesti. Tällaista kumppanuutta haluamme nähdä eikä minkäänlaista haihattelu Brexitia, kuulla muilta ihmisiltä tässä salissa, joten tästä syystä pragmaattinen kumppanuus on, ta- on oikea tapa eteenpäin. Mr. Gar- Edustaja Garricano, minuutti. Uh, thank you, Mr. President. Uh- Kiitoksia puhemies. Arvon van der Leyen, haluan onnitella teitä erinomaisesta puheestanne ja erinomaisesta prosessista, kun olette tehnyt työtä ähm, kanssamme yhdessä Renew Eurooppa-ryhmän kanssa, haluan Eckhoutille ja Vihreille sanoa, että kyllä, minä uskon, että viime viikkoina on tapahtunut muutosta ja meidän täytyy tunnustaa tämä muutos. On, on tunnustettava se, että Euroopalla on haaste. Haaste tulee sieltä, jotka haluavat, että Eurooppa epäonnistuu populisteilta, nationalisteilta, jotka ää, näkevät ikään, kansalaisten tunteman huolen ikään kuin tapana saada valtaa. Sanovat, että jos rakennetaan muurit uudestaan ja jaetaan maat erillisiksi yksiköiksi, niin olisimme paremmassa tilanteessa. Roa van der Leinen tietää, että tämä on väärä vaihtoehto. Hän on osoittanut näiden viikkojen aikana, että hän pystyy tekemään yhteistyötä meidän kanssamme voidakseen rakentaa paremman Euroopan, Euroopan joka vastaa meidän huolimme, jotka liittyvät demokratisaatioon, ilmastohuoliin, digitalisaatioon, joka voi vastata myös kansalaisten turhautumiseen. Ja tästä syystä mielestäni tämä on se hetki, jolloin meidän kaikkien täytyy ponnistella ja sanoa, että voi olla, että tässä paketissa ei ollut ihan kaikki, mitä haluamme, mutta nyt on tärkeä hetki sanoa ei populismille ja nationalismille ja kyllä paremmalle Euroopalle, jota van der Leyen tarjoaa meille tänään. Mr. Jadot. Edustaja Jadot, minuutti. Madame la Rouva komissiopuheenjohtaja ehdokas, te sanoitte, että te tuette myös esimerkiksi Mercosur-sopimusta. Millä tavalla te voitte sitoutua ilmastopolitiikkaan, kun te tuette tällä sopimuksella presidentti Bolsonaro, joka on päättänyt tuhota Amazonian sademetsän. Millä tavalla te sitoudutte naisten oikeuksiin, kun Bolsonaro päivittäin hyökkää naisten oikeuksia vastaan, hän hyökkää päivittäin homoseksuaaleja vastaan ja monia muita ryhmiä vastaan. Tällaisia arvoja te aiotte puolustaa. Ron von der Leyen, Merkosuur johtaa, se menee ilmastopolitiikkaa vastaan ja tässä tuhotaan monia asioita. Jos te todella haluatte viedä eteenpäin Eurooppa-hanketta, jos te ette halua myydä Eurooppaa monikansallisille yrityksille, autoteollisuudelle, jos te ette halua antaa Eurooppaa äärioikeistolle ja Brasilialle, vaan antaa sen kansalaisille, niin sitten kyllä lopetetaan tämä Mercosur-sopimus ja palautetaan yhteinen maatalouspolitiikka. Vasta silloin te todella voitte toimia arvojenne mukaisesti. Madison. One... Edustaja Madison, minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos, rouva puhemies, rouva von der Leyen. Milloin vain minuutti, joten vain muutama virke, jonka voisin sanoa. No ensinnäkin tässä on paljon tunteita kuultu, se on ymmärrettävää, koska Me olemme erilaisia, se on osa demokratiaa. Olen tavannut herra Timmermansin muutaman kerran. Tiedän, että hän aiheutti ongelmia neuvostossa, kun puhuttiin komission seuraavasta johtajasta, mutta tunnen hänen ideansa, hänen poliittiset kantansa. Kun kuuntelin Rova von der Leyen, jos ajatellaan ilmastopolitiikkaa, maahanmuuttopolitiikkaa ja eu niin haluan sanoa, että ei ole mitään suurta eroa Timmermansin ja von der Leyenin välillä. Ymmärrän tämmöisen pragmatiikkaa, mutta se on faktaa. 10 sekuntia jäljellä haluaisin sanoa, että kaikki asioita Schengen-alueella ovat sopineet siitä, että pitää suojella ulkorajojamme. Niin kuin Italia tekee nyt ja Unkari tekee. Meidän pitää lopettaa laiton ihmiskauppa, koska moni ihminen täällä tukee, tuota tämä miljoonia euroja rahaa ihmiskauppialle. Ja me sanon vain, että se onkin hauskaa pitää ajata, avata rajat. Se ei ole älykäs tapa toimia. Muuten tapauksessa onnea iltaa varten toivottavasti saamme myös toisen ehdokkaan. Kiitos. Mr. Epping, one minute Eh, eh, Kiitoksia puhemies. Ensimmäinen päätelmä, jonka minä teen tästä koko asiasta, on se,